Voimme hyväksyä varmaankin esityslistan sellaisenaan. Eli kenenkään huomatettava, hyvä. Kiitoksia. Siinä tapauksessa minulla olisi täällä yksi ilmoitusasia. Ensi maanantaina järjestämme ylimääräisen valikuntakokouksen kello yhdeksältä maanantaina Strasburgissa, 19. Strasburgissa maanantaina silloin keskustelemme Yhdysvaltain kongressin valtuuskunnan edustajien kanssa – kumpaakin osapuolta kiinnostavista asioista, esimerkiksi Syyriasta ja Iranista ja tämän tyyppisistä asioista voimme tuolloin keskustella. Uskon, että tuo on erittäin järkevää ajatus järjestää tuo kokous. Ja myöskin katsomme korkean edustajan kanssa käytäviä keskusteluita. Hienoa, että tuollakin saralla saadaan keskustelut edistymään. Muistuttaisin teitä vielä aikarajasta lausunnon osalta, jonka Rova Romero lopessa tekee 18. kesäkuuta kello 12 on tarkistusten takaraja. No sanotaan, että maanantai-iltaan mennessä, koska kyseessä on maanantai. Täytyy jättää nuo tarkistukset. Koneisto on kyllä paikalla, mutta mepit tulevat paikalle vasta maanantaina. Ja koska on maanantai, takaraja on sitten vasta illalla kello 18 mennessä tarkistukset maanantailtaan mennessä. Nyt sitten esityslistan kohtaan, jossa on määrä hyväksyä että EU-Israel asia. Uskoakseni viime päivinä joitakin ajatuksia on jo vaihdettukin ja kompromissitarkistuksia on pyritty muokkaamaan. Kenties Rovadi Keiser voi kertoa tästä enemmän. Ensissä AFET-kokouksessa päätettiin lykätä tätä kesäkuulle kauppakomissari de Huhtin pyynnöstä, koska piti selvittää jotakin oikeudellisia seikkoja vielä, esimerkiksi alueellista soveltamisalaa. Puheenjohtaja lähetti sekä professori Moreralle, valikunnan puheenjohtajalle, että de Huhtille kirjeen, jossa selvitettiin, mitä komission täytyy vielä selvittää sen asiakirjan perusteella, jonka oikeuden yksikkö oli antanut, ja komissiolta pyydettiin asiakirjaa ja todettiin, että tätä ei voida toimittaa ennen 7. päivää kesäkuuta, koska komission kollegion täytyy päättää asiasta ja sitten täytyy pyytää vielä oikeudesta lausuntoasiasta. asiasta. Rovatik Keiser on keskustellut kompromisseista eri poliittisten ryhmien koordinaattoreiden ja edustajien kanssa ja tämä kirjelmä vai hiestelee nykytilanteen. Minun täytyy nyt kyllä sanoa, että on jopa mahdollista, että Inta tämän kirjeen perusteella esittää suullisen kysymyksen täysistunnossa. Me voimme tietystikin yhtyä tuohon kysymykseen, olla sitä tukemassa. Mutta voin kertoa teille, että tyytymättömyys kohdistuu lähinnä komission käyttäytymistapaan – ja vitkuttelun. Komission olisi pitänyt alun perinkin sanoa, että komissiolla on ongelma asian suhteen ja sanoa heti kättelyssä, että tämä hoitajako nopeasti taikka ei niin nopeasti, taikka sitten tulee viiveitä sen sijaan, että tässä on vain odoteltu. Tällä pöytäkirjalla on tietystikin oma roolinsa ja poliittinen taustansa, jota nyt en haluaisi puida julkisesti. Uskon kuitenkin, että ei tämä ole oikea tapa käsitellä tämän tyyppisiä kysymyksiä, ja siksi Kuvittelisin, että meidän pitäisi hoitaa tämä asia kyllä paljon siistimmin ensi kerralla ja komissiollekin vain tiedoksi, että ei komissiokaan voi toimia tällä tavalla. Rolati Keiser, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei mikrofonia. Euh, réunion. Ah, La lumière est allumée. Mais... No niin, valo palaa nyt. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte, viimeisen AFET-valiokunnan jälkeen, jossa käsiteltiin tätä asiaa, niin ainakin äh, kun valiokunnassa asiat ovat edistyneet, nythän meillä on kompromissi, se ei tietenkään tyydyttää yhtäkään poliittista ryhmää omaanikaan, mutta kyseessä on kuitenkin kompromissi, jonka kanssa voimme elää. Ja se tuo vähän rauhaa tähän arkaluontoiseen asiaan. Haluaisin tässä suhteessa kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Sanoisin, että erityisesti haluaisin kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja. Olette olleet herkällä korvalla tämän asian kanssa ja kollega Salafrankka on tässä ollut vähän viestimiehenä. Olen sitä mieltä, että tämä kompromissi on sellainen, jonka valiokuntamme voi hyväksyä, mutta sen voi hyväksyä myös Inta-valiokunta, joka ottaa viestikapulan meidän jälkeemme, joten todella kehotan lämpimästi teitä tukemaan tätä kompromissia ja mietintöä. Kompromissin seuraava, luen sen täältä. Ulkoisen valiokunta pyytää kansainvälisen kaupan valiokuntaa, mikä, joka on vastuuvaliokunta, hyväksymään, minusta tämä on tärkeä termi, todella hyväksymään tämän pöytäkirjan sillä ehdolla, että lailliset ehdot, jotka on mainittu kirjeessä, jonka AFETin puheenjohtaja Elmar Brock äh, lähetti Euroopan kauppakomissaari Karre Huhtille, täyttyvät. Ja tähän on liitetty kirje, jonka herra Brock on lähettänyt komission jäsen de Huhtille. Tässä on kolme tärkeää kohtaa. Toisin sanoen, AFET-valiokunnan puheenjohtaja pyytää oikeudellisesti sitovia vakuutuksia koskien alueellista toimivaltaa koskien pöytäkirjan artikla 9 ja pyytää, että yksikään teollinen tuote, joka on tuotettu Israelin siirto, länsirannalla tai Itä-Jerusalemissa ei voi olla tämän pöytäkirjan mukaisesti sertifioitu ja pyytää, että ne teolliset tuotteet, jotka on tuotettu miehitetyillä alueilla, pois lukien siirtokunnissa tuotetut, näitä tuotteita voitaisiin kohdella. Anteeksi nyt vain teen tässä, käännän tätä mielessäni. Niin niin että niitä samalla tavalla kohdeltaisiin kuin muitakin tämän pöytäkirjan alaisia tuotteita. Tämä on kirjeen sisältö ja nyt Intan on pyydettävä selvityksiä näistä asioista, jotta ehdot täyttyisivät. Olemme eh, nyt sellaisella linjoilla, joita Euroopan unionissa on monen kertaan toistettu. Haluaisin vielä lisätä, että kaikki nämä juridisesti sitovat toimet voidaan suorittaa, kun pöytäkirja täytäntöön pannaan. Se ei edellytä uudelleen neuvottelua Israelin kanssa. Ei tarvitse neuvotella uudestaan pöytäkirjasta. Tämä on tärkeää. Muistutan myös siitä, että tämä pöytäkirja, joka tällä hetkellä kattaa farmaseuttiset tuotteet, sehän on kyseessä oleva liite, niin tämä pöytäkirja voi myös ottaa mukaan muita liikkeitä, liitteitä myöhemmin, ja näihin ei sitten enää tietenkään pyydetä parlamentin kantaa, joten tätä juridista sitovuutta on sovellettava kaikkiin niihin tuotteisiin, joihin pöytäkirja myöhemmässä vaiheessa laajennetaan. Tämä ei myöskään edellytä, että Israelin eh, ei noudattaisi omaa lakiaan, koska Israel ei joudu sanomaan, että se ei ole sitä mieltä, että eh, siirtokuntien tuotteet ovat sen alueella, vaan se on sitä mieltä, että, että on EUn kanssa ne tuotteet, eh, jotka on tuotettu siirtokunnissa, niin niitä ei voida hyväksyä, koska me emme niitä tunnusta. Tämä oli siis kompromissi, josta päätettiin ja jonka me hyväksyimme koska se noudattaa eurooppalaista henkeä ja politiikkaa kyseisellä alueella, niin että kuitenkin myös otetaan huomioon eri ryhmien tärkeät asiat. Toivon, että tuette tätä. Uskon, että tämä tuo vähän rauhaa keskusteluumme. Ja Israelin kanssa käytävä kauppa voi perustua omalle eurooppalaiselle politiikallemme koskien kahta valtiota ja vuoden 67 rajoja. Kiitän kaikkia, koska tämä oli hyvin monimutkaista ja erittäin vaikeaa, mutta kuitenkin pääsimme sellaiseen ratkaisuun, jonka voimme hyväksyä ja se osoittaa, kuinka kypsä valiokuntamme on. Mr. Tenok. Herra olkaa hyvä. That my group will not be supporting this compromise. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain sanoa, että minun ryhmäni ei tue tätä kompromissia. Olen sitä mieltä, että kompromissi saattaa saavuttaa poliittiset päämäärät, mutta on hyvin selkeä meille kaikille, että tämä periaatteessa on jotakin, että pyrimme liittämään yhä teknisen sertifioinnin teollisuustuotteiden laadun paljon suurempaan kysymykseen Länsi-idän, ra- Länsi-idän rauhanprosessin suhteen, ja minä en tue tätä länsirannan ratkaisua luonnollisesti jälleen kerran tässä on taas kysymyksessä se, että tuomme aivan toisen keskustelun, ja niin sekoitamme sen tekniseen kysymykseen, joka liittyy sertifiointiin. Tämä ei liity millään lailla ongelmiin liittyen siihen, mistä nämä tuotteet tulevat maantieteellisesti. Jos Israelin viranomaisille annetaan mahdollisuus sertifioida, että tuotteet ovat oikeanlaatuisia ja turvallisia Euroopan markkinoille, minä hyväksyn sen. Tätä on nyt venytetty kuukausia ja eurooppalaiset kuluttajat kärsivät siitä, he eivät saa korkealaatuisia israelilaisista tuotteista. Me tukisimme siis kompromissia, mutta toivon, että tämä menee läpi, että saisimme tyydyttävän ratkaisun aikaan kaikille osapuolille. Kiitoksia paljon. Sekä britti että eurooppalaiset kuluttajat. Miksi käytitte tätä sanamuotoa? Eivätkö britit ole eurooppalaisia? Jotkut brittiläiset sanoisivat, että brittiläinen ja eurooppalainen eri asia. No, tämäkin on kyse, tässäkin on kyse tällaisesta perustelusta silloin, kun on kyseellä farmaseuttisen alan tuotteista. Rouva Janna Κύριε Kirja το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποδέχεται Puheenjohtaja, Euroopan kansanpuolue tukee tätä sopimusta, johon on pitkän keskustelun jälkeen päädytty. Siitäkin huolimatta, että alun perin kannatimme tätä ja halusimme nopeasti saada asian valmiiksi. Mielestäni Inta-valiokunnan kannassa tullaan heijastelemaan komission yleistä kantaa ja se tulee myös helpottamaan Euroopan komission yhteistyötä Israelin valtion kanssa. Siitä on nyt pikaisesti äänestettävä. Kuka Kukaan muu puheenvuoron, ellei halua niin, niin sitten äänestämme. Kuka on tämän kompromissitarkistuksen yksi puolesta? vastaan. Tyhjät äänet. Näin ollen ää, hyväksytty viidellä vasta-äänellä. Sitten vielä loppuäänestys pitäisi suorittaa. Hoidamme tämän koneäänestyksenä. Siis koko tekstistä äänestämme. Schulzilla ei ole korttia. Hän tekee mitä haluaa. Avaamme ääne, nyt äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta. Schultz, miten sitä halusittekaan äänestää? Puolesta siis 42 puolesta. Kaksi vastaan, kolme tyhjää ääntä. Ensi viikolla tälle asialle tulee sitten seurausta. Tämä hoito jatkuu ensi viikolla. Kiitokset esittelijälle. Eli Mauron asia seuraavana. Thank you.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 Meine Damen und Herren. Hyvät äh, naiset ja herrat, toivotan teidät nyt tervetulleeksi keskusteluun kumppanuusvälineestä kolmansien maiden kanssa. Erityisen tervetulleita ovat asiantuntijat, jotka ovat meidän käytössämme. Oma esittelemme Mario Mauro on vielä muualla äänestämässä talousvaliokunnassa, mutta ilmeisestikin keskustelu on saatu päätökseen ja Mauro onkin tullut paikalle. Mauro saa ensimmäisenä puheenvuoron. No, kun italialaisesta on kyse, niin hommat hoituvat Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen viivästymistä. Olin äänestämässä Ekon valiokunnassa. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi kutsuvieraamme ja kiittää heitä sitä, että he ovat valmiita tulemaan tänne valiokuntamme kokoukseen. On tärkeää käydä vielä keskustelua tästä kumppanuusvälineestä eri järjestöjen kanssa, koska minusta on hyödyllistä että komissio, EA, EAS, neuvosto ja investointi, Euroopan investointipankki kertovat näkemyksistään koskien kumppanuusvälinettä ja, ja puhua tästä strategisesta ulottuvuudesta, joka tällä välineellä voi olla Euroopan ulkopolitiikassa. Olen sitä mieltä, että komission ehdotuksessa on näkökulmia, joita olisi syvennettävä. Haluaisin muistuttaa kutsuvieraille, että tänään on mahdollista aloittaa yhteinen pohdiskelu siitä, mitkä ovat niitä asioita, joilla voitaisiin vahvistaa kumppanuusvälinettä niin, että nykyisestä välineestä ja sen tavoitteesta tulisi ajankohtaisempia ja tuloksista tehokkaampia. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on Euroopan kansalaisten valistuminen näiden tämän välineen tavoitteista. Todella toivotan puhujat tervetulleeksi ja toivon, että voitte näistä asioista puhua. Te, mehän tiedämme, että kumppanuusväline on ulkopolitiikan väline, jolla rahoitetaan kahden keskisiä suhteita Euroopan unionissa. Mitä ovat ne konkreettiset toimet, joita ne ohjelmat, ja tavoitteet, joihin tällä kumppanuusvälineellä pyritään. Kumppanuusvälinen identiteetti kuuluu selvästi ulkopolitiikan alueelle, mutta mikä on perusta, millaiset strategiset edut ovat tässä tärkeitä, joita halutaan, edes, joita halutaan ajaa. Haluaisin myöntää joitakin ehdotuksia, jotka eivät ole mitenkään tyhjentäviä, niitä on mainittu tällä liitteessä, mutta, mutta ne ovat hyvin yleisiä eivätkä mielestäni strategisia koskien tutkimus, tutkimuksia ja opintoja. Toki nämä ovat tärkeitä toimia, mutta ei niillä voi olla keskeistä roolia. Sen sijaan minusta on hyvin tärkeää, että liite olisi paljon ohjelmallisempi, että siinä hahmoteltaisiin selkeitä toimintalinjoja käytettävissä olevien varojen käyttämiseksi. Millaista tukea sitten tämän välineen kautta halutaan tarjota ulkopolitiikalle? Mikä, mitä lisäarvoa välineillä halutaan saada aikaan ulkopolitiikkaan? Sitten haluaisin esittää kysymyksen tässä tapauksessa vain komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja neuvostolle. Artikla 5, kohta 5 komission ehdotuksessa käsittelee mahdollisuutta, jonka mukaan myö- perustettaisiin rahasto myöntämättömiä varoja varten. Miksi tällainen rahasto on vain tässä välineessä? Kuinka se tulee toimimaan? Millaisista prosenttimääristä puhutaan? Millaisella menettelyllä tästä rahastosta voidaan varoja myöntää? Sitten viimeinen kysymys Euroopan investointipankille. Millä tavalla teidän käsit käsittääksenne kumppanuusvälinettä voitaisiin käyttää niin, että voitaisiin taata Euroopan investointipankin lainoja. Koskevatko ne Euroopan unionin ulkopuolisia maita esimerkiksi niin, että pyritään täyttämään Euroopan 2020-strategian tavoitteita? Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ruova Andri Kine joka on kansainvälisen kaupan valiokunnan esittelijänä tässä asiassa mukana. I am interreporter on... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Intan esittelijä tässä kysymyksessä. Intan kanta tullaan esittämään äh, työjärjestyksen artikla 50 mukaisesti, joka tapauksessa kumppanuusväline tähtää kumppanuuden yhteistyöhön Euroopan unionin ja kolmansien maiden kanssa. Tässä kahdenvälinen apu hyödyttäisi suuresti ja tukisi Euroopan taloudellisella intressialueella, kuten Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinassa. Tämä tukee Euroopan unionin intressejä ja suuriin globaalisiin haasteisiin vastaamista Eurooppa 2020 strategian mukaisesti. Tämä rahoitusväline pyrkii yhteistyöhön korkean tulotason maiden kanssa, ICI-maiden kanssa, ICI plus-maiden kanssa. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta selventää komission aloitetta tietyissä kysymyksissä, joita Intalla ja muilla valiokunnilla on, niin näitä kysymyksiä ei vielä ole ratkaistu. Ensinnäkin tämän välineen päämäärät markkinoille pääsyn ja kaupan tukemisessa. Olen sitä mieltä, että unionin strategia kaupan, investoinnin ja kaupallisen yhteistyön suhteen perustuu nykyisten trendien syvälliseen analysointiin. Minun kysymykseni on siis se, voisiko komissio selventää, mitä nämä toiminnat ovat. Voisiko komissio antaa esimerkkejä samantyyppisistä toimista, joita on rahoitettu tähän mennessä, ja mitkä alueet ja maat hyötyvät tästä ja näistä toimista, mitä nämä toimet ovat. Toisekseen, mitä maita ja alueita komissio on tunnistanut, kauppaan liittyvissä päämäärissä. Sitten kolmanneksi asetuksessa komissio ehdottaa 20 prosentin osuutta monivuotisissa ohjelmissa. Voisiko komissio selventää, mikä argumentti tämän 20 prosentin takana on? Miksei tämä ehdotus ole esimerkiksi 10 prosenttia? Voisiko komissio selventää, mitä kuulemisissa komission jäsenmaiden välillä ja muiden sidosryhmien välillä on tullut esiin sidosryhmät ja paikalliset toimijat mukaan ottaen, kun pyritään tukemaan täydentävyyttä yhteistyötoimissa. Ja lopulta olen myöskin sitä mieltä, että tässä poitteistossa prioriteettien tunnustaminen maantieteellisillä alueilla. Komissio käyttää ex ante arviointia unionin intressien mukaisesti ennen kuin monivuotuisista indikaattoriohjelmista päätetään. Onko tämän tyyppistä arviointia siis jo tehty? Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Nyt voimme aloittaa keskustelun aiheesta ja kuulla myöskin asiantuntijoita. Herra Tunglänkemaan J. puhuu ensimmäisenä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teidän valiokuntaanne sitä huomiosta, että olette osoittaneet kumppanuusvälinettä kohtaan. Tämä päivän keskustelu osoittaa tämän kiinnostuksen. Nyt meillä on tilaisuus kertoa teille, kuinka me näemme tämän instrumentin, miten se voi toimia ja mitä sillä voidaan saada aikaan. Me, pidämme tätä, me pidämme tätä tärkeimpänä välineenä tässä neljän aloitteen paketissa, joka liittyy monivuotisiin rahoituskehyksiin. Tämä on maailmanlaajuinen ulottuvuudeltaan ja se pystyy vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, ilmastonmuutokseen, mutta myöskin energiahaasteisiin. Samalla voidaan tukea EUn politiikan ulkoista ulottuvuutta. Uskon, että monet tarkistuksista, joita esittelijä on tehnyt, tulee vielä vahvistamaan näitä tarkoitusperiä. Tämä on kahtalaista politiikkaa. Välintä voidaan käyttää EUn etujen puolustamiseen kautta maailmaan. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme käymään keskustelua maiden kanssa, jotka ovat meidän strategisia kumppaneitamme, Yhdysvallat ja Japani ja myöskin BRICS-maat. Samalla meidän on mahdollisuus tukea laajemmaltakin katsottuna kaiken tyyppistä poliittista vuoropuhelua. Tämä väline auttaa vahvistamaan suhteita niiden maiden kanssa, jotka eivät ole vielä jotka eivät enää voi saada kahdenvälistä kehitystukea. Tietystikin voimme ottaa opiksemme ICI ja ICI Plus-välineistä. Tämä väline on paljon laajempi soveltamisalaltaan sekä kyseisen tulevien maiden osalta, että myöskin sen suhteen, minkä tyyppisistä toimista voi olla kyse. Toisin kuin ICIssä ja ICI Plusassa, tämä on maailmanlaajuinen. Sitä voidaan käyttää minkä tahansa maan kohdalla, jonka osalta EUlla on pitkät äh, kauaskantoiset äh, intressit, äh, taikka sitten ad hoc pohjalta voidaan tätä käyttää. Tämä väline on joustava ja tämä mahdollistaa sen, että Euroopan unioni pystyy nopeasti reagoimaan kumppanimaissa tapahtuviin tilanteisiin. Samalla voidaan ottaa huomioon yhä nopeammin muuttuvat maailmanlaajuisena näyttävällä tapahtuvat muutokset. Tässä ei ole tarkalleen määritelty maiden ryhmiä tai maita, joihin tämä voi kohdistua. Mitä toimenpiteisiin tulee sitten? Soveltamistala mahdollistaa sen, että pystytään puuttumaan suuren haasteisiin, mutta myöskin globaaleihin ja poliittiseen, poliittisiin vakautta koskeviin haasteisiin voidaan tarttua, niin kuin esittelee peräänkuuluttaakin. Tässä samalla pitää Euroopan intresseistä kiinni ulkopolitiikan saralla sitten kun olen itse puhunut oma kollegani Grandeerista, ulkosuhdehallinnosta voi kertoa näistä elementeistä enemmänkin. Tätä välintä voidaan käyttää myöskin konkreettisten aloitteiden eteenpäin ja poliittisen vuoropuheen aikaansaamiseen EUn ja kolmansien maiden välillä. Haluaisin myöskin mainita, että yksi tärkeimpiä tavoitteita, niin kuin esittelijäkin totesi, Intavalikunnan esittäjä totesi, on tarjota turvallista, vakaata investointiympäristöä ja uusia toimintamahdollisuuksia Euroopan eurooppalaisille yrityksille kautta maailman. Kyse on tärkeimmästä ulkosuhteiden alalla toimivasta välineestä, joka ei pelkkää kehitystukea, eikä tässä ole vaatimuksena se, että vastattaisiin kehitystuen antoehtoihin. Nyt voimme pystymme, pystymme pikemminkin keskustelemaan kumppaneiden kanssa sen sijaan, että olisi kyse avunantajasta ja avun saajasta. Haluan keskustella myös kiinnokkaasti kansaisyhteiskunnan kanssa, ei pelkästään hallitustoimijoiden kanssa. Tätä puolta haluamme kehittää. Olemme myöskin realistisia sen suhteen, mikä rooli voi olla kolmansien maiden hallituksia. Tämä rooli, mikäli halutaan, mikä tämä rooli halutaan olla merkittävä, silloin täytyy vastata Euroopan unionin normeihin ja samalla voidaan pyrkiä poistamaan kaupan esteitä käymme yhteistyötä, teemme yhteistyötä myöskin kansainvälisyhteistyökunnan kanssa. Haluamme monen tahoin, monen tasoista vuoropuhelua yhteistä etua koskevissa asioissa, asioissa, jotka kiinnostavat kumpaakin osapuolta. Sallinen tätä poimii esiin jotakin seikkoja, jotka saattavat olla merkittäviä INTA-esittelijän mietinnössä, taikka joiden osalta olemme eri mieltä. Ensinnäkin vaikuttavuus. Esittelijä ehdottaa, että vaikuttavuuden kautta pitäisi sitten tehdä muutoksia, mikäli tarpeellista, ja valvontaa täytyy suorittaa ennalta määriteltyjen avoimien indikaattoreiden avulla. Olemme kyllä samaa mieltä valvonnasta ja siitä, että meidän täytyy osoittaa, että toimilla on lisäarvoa. Lisäksi meidän täytyy olla vastuu- ja tilivelvollisia, mutta katsomme kuitenkin, että tämä tyyppinen ehdotus, jossa on mukana tarkkoja indikaattoreita jo ennalta, saattaisi aiheuttaa vaikeuksia joillakin politiikan osa-alueilla. Todennäköisesti tämmöisiä vastoin niitä tavoitteita, joita olemme asettaneet poliittisella puolella toimenpiteiden kohdalla, silloin kun on kyse laajemmista sopimuksista, esimerkiksi kahdenvälisistä sopimuksista, yhteisistä toimintasuunnitelmista tai jopa julkilausumista. Toinen seikka liittyy joustavuuteen. Intavaliokunnan esittelijä ehdottaa vain vähän joustavuutta tai ei ollenkaan joustavuutta. Ja tämä on suuri este, mikäli halutaan, että tämä väline voi reagoida ja sen kautta voidaan reagoida muutoksiin. Meidän täytyy voida reagoida nopeasti poliittisiin muutoksiin ja nopeasti antaa tukea, mikäli se on tarpeen. Ja meidän täytyy voida käydä nopeasti myöskin poliittista keskustelua kollegoidemme kanssa. Katsomme myöskin, että liite on hyvin, hyvin yksityiskohtainen. Tässä kohtaa jälleen kerran tällainen liitteen tiukentaminen saattaisi vähentää joustavuutta, joka on kuitenkin tärkeä elementti tässä välineessä. Tämä johtaisi siihen, että toimenpiteet ja toimialueet, jotka eivät ole tarkalleen määriteltyinä liitteissä, jäisivät käytännössä soveltamisalan ulkopuolelle. Nähdäkseni tämä pitäisi jättää vuotuiseen toimintasuunnitteluun pikemminkin tällainen hieno säätö. Konkreettisia elementtejä voidaan kyllä lisätä esimerkiksi selkeämmän puitteiston ja ohjeistuksen laatimiseksi. Tässä vaiheessa antaisin mieleni puheenvuoron kollegalleni Erkku Jekderille, joka kertoo yksityiskohtaisemmin muista tärkeistä elementeistä, jotka liittyvät tähän välineeseen. No, the floor has... Daniel Kujader ulkosuhdehallinnosta saa seuraavaksi puheenvuoron. Hän on yksikön päällikkö, joka vastaa globaaleista haasteista ja terrorismin vastaisesta torjunnasta. Thank you. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Älkää olko näin vaikuttunut. Puhun nyt enemmän ensimmäisestä tehtävästäni ja tästä kumppanuusvälineestä haluaisin kiinnittää huomionne muutamaan elementtiin, sillä uskon, että Catherine Ashton on ajanut tätä välinettä eteenpäin, sillä tämä on uusi politiikan väline, työkalupakissamme. Nyt meillä on ollut tiettyjä välineitä olemassa, jotka liittyvät erityisiin kysymyksiin ja tiettyihin maihin. Nyt meillä on väline, joka on globaali, joka kattaa Euroopan unionin intressit poliittisen vuoropuhelun ja alueellisen vuoropuhelun suhteen monien maiden kohdalla, ja tämä on suuri muutos menneeseen verrattuna. Tietenkin mikään ei ole täydellistä, mutta ainakin väline on nyt olemassa ja, tai ehdotus on olemassa. Ja minä uskon, että tämä on jotakin, minkä parissa tulemme tulevaisuudessa tekemään töitä, erityisesti kun määrittelemme uusia intressejä strategisten kumppaneidemme kanssa ja kun käymme vuoropuhelua. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että me tuemme Euroopan unionin politiikkoja ulkomailla ja tämä syy on syy sille, miksi keskitymme Eurooppa 2020 strategiaan. Meillä on hyvin vahvoja politiikkoja, kuten ilmaston vastainen, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, ympäristön suojelu, energia, kysymykset. Ja nämä ovat asioita, joista on jo monien kumppaneiden kanssa keskusteltu ympäri maailmaa, ja kumppanuusväline tulee tekemään mahdolliseksi Euroopan unionille käyttää yhteistyövälinettä, joka ei ole vain kehitysyhteistyöväline, vaan joka kattaa toimintaa, joka ei ole kehitysyhteistyötoimintaa, mikä on tärkeää tällaisessa vuoropuhelussa, ja se tulee kattamaan monia sektoreita. Ja tämän vuoksi joustavuus on tärkeää tässä välineessä. Ja me tuemme sitä, mitä tässä edellinen puhuja sanoi, tämän välineen. Tämä väline pitäisi saada asetuksessa konkreettisesti esiin. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet luomaan synergiaa poliittisessa vuoropuhelussa, tarjoamme synergiaa eri toimintojen välillä, joita tässä on käsitelty ja erityisesti kun käsitellään kauppakysymyksiä. Kauppa mainittiin tässä aikaisemmin, Inta-valiokunnan esittelijä mainitsi sen ja uskoisin, että on tärkeää, että voimme pitää mukana tämän näkökulman. Me tuemme kauppaa. Meillä kun meillä on kauppaan liittyvää vuoropuhelua kumppaneiden kanssa. Eli meillä on poliittinen puitteisto liittyen eri toimintoihin, joita Euroopan unioni eri kumppaneiden kanssa harjoittaa, ja tämä tulee tukemaan meitä, auttamaan meitä pidemmälle kuin perinteiset kehitysyhteistyövälineet, joita meillä on ollut. Eli tämä on jotakin, mikä on tärkeää soveltamisalan suhteen ja joustavuuden suhteen ja myöskin meidän kumppanuusmaidemme suhteisiin aiheutuvien seurauksien suhteen. En nyt tässä puhe liian pitkään. Kollega Matthews antaa tässä joitakin konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka tämä kumppanuusväline voidaan liittää poliittisen vuoropuheluun, alueelliseen vuoropuheluun, tiettyjen maiden kanssa. Meillä on jotakin esimerkkiä tästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ellis Matthews saakin seuraavana puheenvuoron. Hän on äh, Yhdysvaltojen ja Kadan suhteesta vastaavan yksikön varapuheenjohtaja. Department of... Kiitos. Kuten todettiin, minä olen ulkosuhdehallinnossa henkilö, joka vastaa Yhdysvaltain suhteista, Amerikan suhteista ja myöskin tältä osin kumppanuusvälineestä. Jatkan sitä, mihin Daniel jätti puheenvuoronsa. Kumppanuusväline meidän muodossa toivottavasti tukee Euroopan unionin strategisia etuja lähinnä niiden maiden kanssa, joita me kutsumme tällä hetkellä strategisiksi kumppaneiksi, mutta tärkeää on havaita myöskin, että sekä AFET että Intavaliokunta ovat vasta viitanneet myöskin muihin maihin, joiden suhteen on strategisia intressejä, mutta jotka eivät ole tällä hetkellä virallisten strategisten kumppaneiden luettelossa. Nämäkin tulevat kyseeseen. Joitakin esimerkkejä sellaista seikoista, joiden suhteen kumppanuusvälineestä voi olla hyötyä. Tämä on pelkästään alustavaa, indikatiivista tietoa. Tarkoituksena on osoittaa, kuinka me voimme puuttua joihinkin seikkoihin tai ongelmiin, jotka ovat tulleet esiin yksityiskohtaisissa tarkistuksissa, joita, joita esittelijä on esittänyt liitteen osalta esimerkiksi. Voin poimia sieltä kolme maata, jotka tietysti ovat erittäin relevantteja, Brasilia, Kiina ja Intia. Varsinkin, tai etenkin Brasilian suhteen tuemme poliittisen vuoropuhelun tiettyjä osatekijöitä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja markkinamekanismeihin. Voimme esimerkiksi työstää sellaisia toimia, jotka edistävät yhteistyötä satelliittinavigoinnin ja avaruustutkimuksen saralla. Lisäksi sääntelyvuoropuhelua tehdään puutuotteiden ja metsätalouden tuotteiden ja raaka-aineiden mineraalien osalta. Tällaisia ehdotuksia on tehnyt myöskin esittelijä omissa tarkistuksissaan. Kiinan kanssa puolestaan, näin vain alustavasti todeten voisimme tukea sellaisia toimenpiteitä, jotka edistävät Kiinan ja Euroopan kaupunkisuunnitteluyhteistyötä EU-Kiinan huippukokouksessa. Tämä otettiin esiin. Myöskin päästökauppajärjestelmää voidaan puida yhdessä Kiinan kanssa. Tämä on erittäin merkittävässä osassa poliittisella näyttämöllä, kun keskustellaan Kiinan kanssa jatkossa. Siksi voimme tukea EU-Kiinaa energiavuoropuhelua, kun on kyse esimerkiksi energiamarkkinoiden vapauttamisesta taikka sääntelystä ja tämän tyyppisistä tekijöistä. Voimme tukea myöskin yhteistyöhankkeita, jotka liittyvät perus- ja tekijänoikeuksien suojaan. Riippuen tietystikin neuvotteluiden edistymisestä investointisopimuksen osalta Kiinan kanssa voimme ryhtyä tukemaan tai vaikuttaa myöskin noiden keskustelun edistymiseen. Inta valiokunnan esittely on viitannut tämän tyyppisiin seikkoihin. Intiasta voisin mainita, että että vuoden 2014 jälkeen, jolloin toivottavasti meillä on vapakauppasopimus Intian kanssa, me voimme tukea erinäisiä seikkoja, jotka liittyvät rajatyöttäviin investointeihin tai sääntelytoimiin, joita tarvitaan täytäntöönpanon vaiheessa. EU, Intia, energiavuoropuhelu, sääntelykehys, uusiutuvat energialähteet ja tämän tyyppiset asiat voidaan ottaa esiin yhteistyössäkin Intian kanssa. Samoin vihreään teknologiaan liittyvät seikat Tällä saralla voimme tukea sekä tutkimusalan yhteistyötä Intian kanssa, että myöskin konkreettisempia liiketoimia voidaan edistää ja käydä myöskin tutkimus- ja innovaatioinstituuttien kanssa vaihtoa Intian ja Euroopan unionin välillä. Tässä vain pieniä, pientä esimakua siitä, minkä tyyppisiin toimiin voidaan ryhtyä tämän välineen kautta. Toteasin, että kyse on välineistä, joilla pystytään spesifisesti konkreettisesti tukemaan meneillään olevia tulevia keskusteluita kolmansien maiden kanssa, olipa sitten kyse tietoisuuden lisäämisestä tai yhteistyösuhteiden luomisesta eri sidosryhmiin tai muun tyyppistä keskusteluista. Uutta välineitä halutaan käyttää innovatiivisten lähestymistapojen kehittämiseksi, kun pyritään kumppanuussopimuksiin tai niitä edeltäviin sopimuksiin, esimerkiksi kolmen välisestä vuoropuhelusta, kun on kyse, ja ystävyystoiminnasta Euroopan unionin toimijoiden ja kumppanimaiden toimijoiden välillä. Tällainenkin on mahdollista sen konseptin valossa, jonka olemme kirjanneet mukaan tähän asetusluonnokseen. Tässä oikeastaan kaikki. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia paljon, herra Matthews. Hyvät kollegat, älkää olko huolissanne. Olen nyt valiokunnassa ensimmäistä kertaa puheenjohtajan roolissa, mutta ei mitään hätää. Kyllä tämä varmaan sujuu. Nyt annan Tanskalle puheenjohtajan edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että olette kutsunut minut tänne tänään. Olen hyvin mielissäni tästä mahdollisuudesta osallistua tähän lyhyen keskusteluun. Kuten tiedätte, neuvostossa mekin olemme käymässä läpi tätä monimutkaista ulkosuhdevälinepakettia, josta tämä väline on osa. Me olemme kuukausia tehneet nyt kovasti töitä näiden parissa ja tämän vuoksi voin vain hyvin yleisesti myönteisessä mielessä puhua kanssanne tänään, sillä meidän kantamme saadaan tulevina viikkoina valmiiksi. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta, kun olen täällä. Me olemme itse asiassa omassa työryhmässämme myöskin käsitelleet tätä kumppanuusvälinettä. Haluaisin kiittää teitä siitä, että meillä on hyvin kattava esitys nyt käsittelyssä. Tämä on jotakin hyvin tervetullutta erityisesti, koska sen soveltamisala on niin globaali ja se voi vastata moniin globaaleihin haasteisiin ja huoliin, joita meillä on. Me olemme keskustelleet tästä kumppanuusvälineestä hyvin paljon sen kannalta, että pyrimme tukemaan Euroopan unionin intressejä ja Eurooppa 2020-strategian päämääriä kasvun suhteen, jotta voisimme harjoittaa yhteistyötä joustavalla tehokkaalla tavalla ja jotta voisimme vastata moniin näihin globaalisiin haasteisiin. Ja uskon, että tämä kumppanuusväline tekee mahdolliseksi saavuttaa nämä päämäärät. Myöskin välineen avoin luonne pitäisi säilyttää. Meidän ei tulisi olla liian yksityiskohtainen sen soveltamisalan suhteen. Viitan nyt tässä siihen, mitä aikaisemmin mainittiin, mahdollisuuteen reagoida nopeasti. Me olemme käsitelleet tätä lähestymistapaa. Kuten mainittu, mainitsin jo, olemme juuri nyt äh, tekemässä töitä lopullisen kantamme suhteen. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, mutta olkaa hyvät ja ymmärtäkää, että me olemme vielä omassa työssämme äh, kesken. Joten kiitoksia ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia sitten EIPn äh, edustaja Karano. <coughs> Thank you very much for him. Kiitoksia. Ja kiitoksia siitä, että meidätkin kutsuttiin tähän keskusteluun mukaan puhumaan tulevista näkymistä ulkosuhdehallinnon puolella tämän kumppanuusvälineen osalta. Tietänette, että investointipankki toimii jo tälläkin hetkellä Euroopan unionin ulkopuolellakin sen mandaatin valossa, jonka neuvosto ja parlamentti pankille antoivat ja sen mandaatin pohjalta siinä valossa, miten sitä viime vuonna uudistettiin. Tämä mandaatin valossa me toimimme, kun annamme takuita toimille, jotka ovat tällaisia valtion velkariskejä. Meillä on selkeä näkemys myöskin niistä prioriteeteista, mitä pitää noudattaa unionin ulkopuolisessa toiminnassa siten, että riskit otetaan huomioon. Tämä mahdollistaa meidän toimintamme Euroopan maissa, joissa muuten emme pystyisi toimimaan, koska meidän täytyy pitää kiinni tästä AAA-luokituksestamme, joka meidän bisnesmallimme perusta. 7 miljardia on lainananto vuosittain Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Kuten tiedätte, suurin osa toimistamme perustuu Euroopan unionin sisäisiin toimiin. Me tuemme jäsenvaltiossa tapahtuvaa toimintaa, kasvun ja kehityksen edistämistä. Meillä on selkeä kumppanuussuhde komission kanssa näissä tukitoimissamme. Eurooppa 2020 strategian toteuttaminen on tavoitteenamme Virallinen kumppanuussuhde myöskin komission kanssa, kun on kyse rahoitusvälineen kehittämisestä. Mainitsin tämä siksi, että tämä on relevantti kysymys myöskin kumppanuusvälineen kohdalla. Me annamme lainoja lähinnä normaatiehdoilla, mutta Euroopan unionin sisällä on mahdollista suunnata meidän toimemme sillä tavalla tässä yhdistetään budjetti, tuki ja lainat näin on tehty yhä enemmän viime vuosina laina-instrumenttien kehittämisen yhteydessä. Nyt on mahdollistettu se, että osittain annetaan tukea lainakapasiteettimme kautta ja osittain saadaan, saa, tuen sai sitten lainaa. Täten saamme enemmän vipuvaikutusta ja enemmän vastinetta rahalle. Tällainen resurssien yhteen kokoaminen on erittäin lupaavaa toimintaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja kumppanuusvälineeseen täytyy ottaa myöskin mukaan tällaisia elementtejä, jotka mahdollistavat eri määrärahojen yhdistämisen esimerkiksi, kun on kyse ilmastonmuutoksen vastaisista toimista. Samalla voidaan tukea eurooppalaisia pk-yrityksiäkin, koska tällä saralla meillä on hyvin paljon kokemusta Euroopan unionin sisällä. Meillä on hyvin paljon yhteistyötä muiden rahoituslaitosten kanssa, jotka antavat tukea pk-yrityksille – ja varsinkin kun on kyse ilmastonmuutoksen vastaisesta toiminnasta, on 30 prosenttia näistä lainoista Euroopan unionin sisällä annetaan nimenomaan ilmastonmuutoksen torjuntaan jossakin määrin mukautumistoimiin. Ja kehittyvissä maissakin me tarvitsemme tämän tyyppistä rahoitustoimintaa. Hyvin laajalti me toimimme myöskin jo BRIC-maissa. Meillä on laajemmittaista toimintaa siellä. Me tuemme Euroopan unionin toimia Brickmaissa eri tavoin. Silloin kun on kyse kauppakiistoista esimerkiksi, emme tue tiettyjä sektoreita, jotta voimme toimia johdonmukaisesti Euroopan unionin muiden toimien kanssa. Olemme valmiita osallistumaan ohjelman, ohjelman suunnitteluun myöskin ja voimme pohtia sitten, miten voidaan kehittää rahoitusvälineitä siten, että tuetaan investointeja, koska tämä on meidän ydinosaamisaluettamme. 2014-2020 kaudella. Me tulemme toteuttamaan Euroopan investointipankin mandaattia vuoden loppuun mennessä. Tuo mandaatti tullaan mukauttamaan ja sitten me näemme tarkemmin, mitkä ovat meidän poliittisia prioriteettejamme, joiden toteuttamiseen me voimme myötävaikuttaa seuraavien rahoitusnäkymien aikana. Kumppanuus alkaa aina sisältä päin. Mikäli meidän kumppanimme Euroopan unionin tasolla tai instituutioiden, valtioiden ja eri toimijoiden tasolla, mikäli kaikki puhaltavat yhteen hiilen, tämä on hyvä merkki myöskin ulkoisen toiminnan kannalta katsottuna. Eh, Kiitoksia. Ennen kuin aloitamme keskustelun ja annan puheenvuoron eh, kollega Munjitsille, joka on sitä pyytänyt, ja sitten Gaalerille ja kaikille muillekin, niin haluaisin eh, kysyä yhtä asiaa. Asetin komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle neuvostolle erittäin konkreettisen kysymyksen. Komission ehdotuksessa artiklassa 5.5 säännetään mahdollisuudesta luoda varaus maattomia varoja varten. Miksi tällainen varaus on ainoastaan tässä kumppanuusvälineessä eikä muissa välineissä? Minusta tämä on syrjintää kuinka tämä varaus tulee toimimaan, millainen prosenttimäärä sinne laitetaan, millä menettelyillä varaukseen varoja mm, voidaan myöntää. En tiedä, voisiko joku kutsuvieraista vastata tähän. Haluatteko te vastata, tohtori? Yes, very briefly. Thank you for giving me. Kyllä, kiitoksia hyvin lyhyesti Pahoittelen, etten vastannut tähän hyvin selkeään kysymykseen ensimmäisessä puheenvuorossani. Sen lisäksi, että minkä kokoinen varaus on tai sen pitäisi olla, mikä on ehkäpä jonkinlainen avoin kysymys meidän välillämme, tämä varaus liittyy välineen joustavuun luonteeseen itseensä. Jos me tarkastelemme sen tyyppisiä asioita, joita Euroopan unioni käsittelee näissä liitteissä olevissa ehdotuksissa. Ne vaativat sitä, että olisi mahdollista reagoida hyvin nopeasti tapahtumiin kansainvälisellä kentällä. Ja tämä ajatus nimenomaan oli se, että meidän olisi mahdollista reagoida äh, ennakoimattomiin tilanteisiin kansainvälisellä tasolla, kun tarkastellaan sitä nopeutta, jolla eri koalitiot ovat reagoineet tilanteisiin monivuotoisessa rahoituskehyksessä. Meillä vuosi olisi tyypillinen aika väli ja tuolloin voi jo tapahtua asioita, jotka vaativat suurempien rahamäärien käyttöä kuin alun perin ehdotettu mitä tulee tähän mekanismiin, jota me olemme ehdottaneet. Tämä on jotakin, mitä komitologia menettelyn kautta toteutettaisiin. Se on meidän tekstiehdotuksessamme mukana. Kiitoksia sitten Rova Muñiz. presidente. I'm going speak Spanish. Puhun espanjaksi. More precise. Eh, yo estoy preocupada por... Olen huolissani tästä uudesta välineestä. Ensinnäkin koska aivan oikein sillä on globaali maantieteellinen ulottuvuus, se on osoitettu kaikille kolmansille maille, mutta aina kun mainitaan tämä globaali alue, sitten puhutaan hyvin epä, epäselvistä käsitteistä, jotka johtavat ajatukset lähinnä BRICS-maihin, eli väline on luotu yhteistyötä ja suhteita Brasilian eh, ja Kiinan Intian ja näiden maiden kanssa kehittämiseksi. Minusta tämä on virhe. Tällä välillä on todellakin maailmanlaajuinen ulottuvuus ja olisi otettava mukaan kaikki kolmannet maat, jotka eivät hyödy muista Euroopan unionin välineistä olisi otettava myös sellaiset kolmannet maat, jotka vaikka ne hyötyvätkin muista välineistä, niin tämän välineen temaattisesta ulottuvuuksesta voisi silti hyötyä. Jos tässä tehdään strategisia viittauksia, olisi otettava mukaan myös ne kolmannet maat, jotka eivät enää tästä esiistä tai DCistä hyödyt tai vaikka hyötyvätkin, niin ne ovat Euroopan unionin kanssa yhteisiä etuja, jotka temaattisesti sopivat tämän välineen soveltamisalaan. Olisi siis hyvä puhua globaalista ulottuvuudesta eikä näitä sosiaalisia strategisia tavoitteita olisi mainittava, koska silloin helposti ajattelemme vain BRICS-maita ja näin ollen rajoitamme välineen käyttöä. Toinen asia. Tässä vaiheessa eri rahoitusvälineiden hyväksymismenettelyä meidän on hyvin tarkkaan koordinoitava niitä keskenään. Tämä DCI, eli kehitysyhteistyöväline, siinä komission tiedonannossa mainitaan, että 90 prosenttia välineen varoista suunnataan ohjelmiin ja hankkeisiin, jotka noudattavat tätä yleisen kehitysavun mm, periaatteita. ja sitten 10 prosenttia voidaan käyttää virallisen kehitysavun ulkopuolella. Nyt puhun kuitenkin tästä kumppanuusvälineestä enkä DCistä. Mitä olisi tehtävä tällä 10 prosentilla, joka on tuolla kehitysyhteistyön välineessä, mutta maasta, joka haluaisi päästä OECDn kadin ulkopuolelle, se olisi laitettava kolmansien maiden kanssa käytö, tehtävän yhteistyön välineeseen. DCissä on noudatettava kadia tai dacia, jos käytän englanninkielisiä lyhenteitä, jotka koskevat kehitysyhteistyötä. Ja kaikki muut olisi suunnattava tämän tyyppisiin kolmansien maiden välineisiin – eikä sellaisiin, jotka eivät eh, käsittele kehitysapua. Näin tämä olisi selvempää. Ei, toisin sanoen eh, välineellä ei pidä rahoittaa ohjelmia, jotka eivät liity kehitysapuun, kun käytettävissä on uusi väline kolmansien maiden kanssa tekevä yhteistyötä varten, joka on globaali luonteeltaan, eli siinä voi olla mukana kolmansien maita myös hankkeissa, jotka eivät ole kehityshankkeita. Edelleen ydinturvallisuusväline. On olemassa tällainen väline, ja tässä kolmansien maiden välineessä temaattisiin aihealueisiin kuuluu myös ydinturvallisuus. Meidän pitäisi nyt rajata kunnolla kunkin välineen toimiala asiat, jotka kuuluvat ydinturvallisuuteen, niin jätetään ne välineeseen, joka vastaa ydinturvallisuudesta. Tämä toisi lisää avoimuutta ja näin voitaisiin myös antaa tiettyä joustoa, jota tämä väline vaatii. Eli kaikki se, mikä liittyy Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin ja Eurooppa 2020-strategian ulkoiseen ulottuvuuteen ja Euroopan unionin ja minkä tahansa muun kolmannen maan yhteisiin etuihin ja joka ei kuulu näihin muihin välineisiin, se voitaisiin käsitellä tässä välineessä ja näin. Päästään joustavuuteen, jota pyydettä ja jota komissio pyrkii säilyttämään. Aikaisemmin puhuin näistä BRICS-maista. Se liittyy muihin välineisiin ja siihen rajoitetaanko tätä maantieteellisesti vai ei. Ei pitäisi siis puhua mistään sosiaalisesta ja strategisesta tavoitteesta ja muutenkin niin ulkoasian mietintöistä, kuten Brokin mietintö, joka koskee yhteisen turvallisuuden politiikkaa. Siinä todetaan, että toivotetaan tervetulleeksi tämä uusi väline, erityisesti mitä tulee strategisiin kumppaneisiin. Jos laitamme tähän strategiset kumppanit, niin olisi ehkä parempi laittaa muut maat, jos, jotta emme näin salakavallasti luo välinettä, jolla hyödynnetään tai jolla vahvin, vahvistetaan Euroopan unionin ja BRICS-maiden välisiä suhteita. Laitetaan kaikki maat omalle paikalleen ja Euroopan unionin ja näiden maiden suhteiden intensiteetistä ja yhteistyösisällöstä riippuen käytetään yhtä välinettä tai toista tai useampiakin, mukaan lukien tämän, mutta muistaen, mistä aina milloinkin puhutaan. Herra Mauro. tänne lähestymistapa on toki hyvä. Ehkä sinne vähän liikaa mainitaan G7, G20 ja vähemmän mainitaan näitä edunsaajamaiden alueiden välisiä suhteita, mutta komission lähestymistavasta emme pidä. Condividiamo. Niin minustakin tuntuu siltä, että olemme yhtä mieltä siitä, että olisi laajennettava soveltamisala BRICS-maiden ulkopuolella. Sitten Gaaler. Grazie, presidente. Eh, vielen dank. Kiitoksia, puheenjohtaja. Oikeastaan suhtaudun pikemminkin myönteisesti tähän mietintöön ja tähän uuteen välineeseen. Juuri tätä me tarvitsemme. Tällainen väline on puuttunut toistaiseksi. Kollegat olivat aivan oikeassa puheenvuoroissaan, kun me taistelemme kehitysyhteistyövälineistä, DCIstä. Oli ongelmia täytäntöönpanosta kehitysmaiden puolella ICE-välineessä, ICE Plus-välineenkin kanssa oli vaikeuksia. Emme pystyneet hoitamaan kaikkia niitä tehtäviä, Halusin halusimme näillä hoitaa. Siksi tarvitaan tämä uusi väline. Ja joustavuus tässä uudessa välineessä on hyväksi. Taustalla ei ole se, että autetaan tai annetaan apua niinkään, vaan pikemminkin on kyse myöskin meidän omista eduistamme, jotka ovat merkittävässä asemassa omien etujemme valossa me päätämme, mitä meidän kannattaa tehdä, mitä hyötyä meille on yhteistyöstä ja yhteistyön vahvistamisesta tietyillä alueilla. Joustavuus on minunkin mielestäni artikassa kaksi alakohdassa kaksi merkittävällä tavalla esillä. Tässä todetaan englanniksi, että erityisestikin tuetaan kehitystoimia kehitysmaissa ja kehittyneissä maissa – jotka ovat merkittäviä meidän kannaltamme. Kyse on sekä kehittyvistä että kehittyvistä maista. Ja todellakin tässä todetaan, että pääsääntöisesti toimitaan näin ja näin, joten tässä on joustavuutta mukana. Joustavuus ei liity pelkästään kohdemaihin, vaan myöskin täytäntöönpanoon. Täytäntöönpanon, täytäntöönpanonkin puolella on joustavuutta artikla 5 ja siihen liittyvä muutosesitys, viittaa siihen, että kyse on monivuotisista alustavista indikatiivisista ohjelmista, jotka hyväksytään ja todetaan niin ikään, että englanninkielellä, että asiakirjassa viitataan strategisiin ohjelma-asiakirjoihin. Tämäkin tuo omalta osaltaan mukanaan joustavuutta. Sitten ei tarvitse, tai myöhemmin tässä kun luetaan kohtia 6 ja 7, siellä viitataan pienimuotoisiin muutoksiin ja mikäli me muutamme tätä tekstiä sellaisella tavalla kuin tarkistuksissa pyritään niitä muuttamaan, niin silloin joustavuus vain lisääntyy. Tässä puhutaan monivuotisista alustavista indikatiivisista ohjelmista byrokraattinen, byrokraattinen suunnittelu ja kaikki, mitä se tuo mukanaan, ei siitä ole kyse niinkään, vaan pikemminkin joustavuudesta ja tämäkin auttaa meitä paremmin muokkaamaan ohjelmaa sellaiseksi, että se vastaa meidän intressejämme, omia etujamme. Komissio ja Euroopan unioni voivat käyttää sitten tilaisuutta hyväkseen myöskin reagoidakseen tapahtumiin tai tilanteisiin kyseessä olevissa maissa. Kollega Munis mainitsi BRICS-maat minä, minulle eivät olisi tulleet äh, automaattisesti BRICS-maat mieleen, vaan monia muita maita olisi tullut mieleen, joiden suunnalla asioita voidaan kehittää. Tietystikin BRICS-mailla on merkittävä asemansa, jopa hyvinkin merkittävä asema, mutta ei minun nähdäkseni vain ja ainoastaan voida keskittyä BRICS-maihin, ei suinkaan. Vielen Dank, Mikael. Eh, Mr. Tano, you have the floor. Edustaja Tanok, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti tämässä vaikuttaa olevan jonkinlainen sekameteli, soppavälineitä ja on melko vaikea seurata, pitää lukua näistä kaikista ja ehkä tässä on tahallaan toimittu niin, ettei yleisö ymmärrä, mitä tapahtuu, mutta minun ryhmäni ja minä olen ymmärtänyt, että tämä uusi kumppanuus väline ainakin aluksi vaikuttaisi olevan hyvällä tarkoituksella luotu väline, joka pyrkii olemaan joustavampi ja ratkaisemaan näitä globaaleja kysymyksiä, joissa Euroopan unioni haluaa olla globaalina toimijana. G8 ja BRICS-maiden rinnalle. Me tiedämme, että tässä on melko ristiriitaisia kysymyksiä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, Intian ja Kiinan kahdenvälisten suhteiden tai niihin liittyen kun yhdistynyt kuningaskunta antaa Kiinan tai Intian kaltaisille maille jotakin tukea. Mutta tässä tämä uusi väline voisi tarjota lisäarvoa käytetyn rahan suhteen. Minua huolestuttaa se, kuinka tätä välineen käyttöä seurattaisiin ja tämän syntyvän lisäarvon seuranta ja tiettyjen projektien prioriteettien määrittely sen lisäksi, mitä jo tapahtuu kahdenvälisissä suhteissa eri jäsenmaiden ja muiden kolmansien maiden välillä ja erityisesti BRICS-maiden välisissä suhteissa. Ja tässä on muitakin suuria kysymyksiä. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, tämähän on tärkeää, mutta on jo hyvin paljon YK puitteissa toteutettavia kansainvälisiä aloitteita näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Miksi meidän tulisi nyt Euroopan unionin oma väline luoda siihen, että voidaan ilmastonmuutosta vastaan taistella? Ja minua huolestuttaa myöskin, kun ottaa huomioon tämä nykyinen hyvä tiukka säästökuuri ja euroalueen tila ja tiettyjen maiden, kuten Espanjan tila, jossa pankkisektori pitää uudelleen pääomittaja. Nyt te mainitsette yli äh, miljoonan euron vuosittaisen varauksen. Tässä vaikuttaa olevan valtava lisäys aikaisempaan äh, välineeseen, jolla tehtiin teollisuusmaiden kanssa yhteistyötä. Minä en ole ihan varma, mistä nämä rahat nyt tulevat. Nyt tämä vaikuttaa siltä, että meillä on tämän tyyppisille välineille jonkinlainen tilaus olemassa. Se on hyvä erityisesti ydinenergia, yhteistyön ja tämän tyyppisten tavoitteiden suhteen minun ryhmäni tätä tukisi. Nyt Sitten DCI-kehitysyhteistyön rahoitusväline. Tässä on toimittu esimerkiksi merirosvosta vastaan. Somali maahan haluaisi rakentaa vankiloita näiden merirosvojen vangitsemiseksi, mutta tämä on nyt DCIn puitteissa aivan mahdoton toimi, sillä me emme voi ajatella, että humanitaarisen avun puitteissa rakennettaisiin ähm, vankiloita. Ja tämän tyyppinen toiminta olisi nyt DCIn puitteissa aivan mahdotonta. Minä haluaisin tietää, minkä tyyppistä turvallisuuskysymyksissä tehtävää yhteistyötä voitaisiin rahoittaa tästä välineestä. Intian valtamerellä tapahtuvaa yhteistyötä ja niin edespäin. Minun täytyy nyt tarkastella hiukan enemmän sitä tarvetta, joka tällaisella välillä on. Vaikuttaisi siltä, että tässä on hyvä tarkoitus taustalla ja väline olisi todennäköisesti tarpeellinen, mutta me emme halua lopullista äänestystä kantamme ilmaista ennen kuin olemme tarkastelleet asioita hiukan tarkemmin ryhmässä. Se non ci sono altri colleghi. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoroja ei ole, niin anna kutsu vieraille mahdollisuuden vastata. Haluaisin kysyä edustaja Andri Kienellä, onko teillä vielä lisää kommentteja vai oletteko tyytyväinen vastauksiin? I really appreciate. Kiitoksia. Minä arvostan suuresti niitä vastauksia, joita sain esittämiini kysymyksiin yhtä ottamatta. Kysymys oli tästä 20 prosentin osuudesta vuotuisista indikatiivisista ohjelmista. Voisitteko kommentoida tätä enemmän? Ja lopuksi, mitä te sanoitte, Katsoukseni on erittäin tärkeää, kumpikin lainsäätäjä, parlamentti ja neuvosto ovat yhtä lailla mukana tekemässä strategisia päätöksiä. Sen vuoksi mietinnössäni ehdotan, että yhteistyöalueet ja niitä koskevat alustavat luettelot ja määrärahan jakautuminen pitäisi hoitaa kuntoon delegoitujen säännösten pohjalta. Ja kun on kyse rahoituksesta 2014-2020, tämä pitäisi määritellä ei niinkään asetuksessa, vaan sen liitteissä määrän jakautuminen. Ulkosuhdehallinnon kollegoilta mielelläni kuulisin lisää kommentteja tähän ja myöskin toivoisin, että huomioni tässä suhteessa otettaisiin huomioon. Kiitoksia sitten vieraat. Ensin tohtori Marka. Thank you, Chairman. I would like to answer the... Kiitoksia olisin vastata tähän monisin kysymykseen. mielestäni tässä oli väärin käsitys. Tällä välineellä pitäisi olla, ja sillä tuleekin olemaan, maailmanlaajuinen ulottuvuus. Kyse ei ole pelkästään BRICS-maista, vaan kaikista niistä maista, joiden osalta on unien etujen mukaista jossakin vaiheessa ryhtyä niiden kanssa kumppanuushankkeisiin. Tarkoituksena on todellakin kattaa koko maailma. Tämän pitäisi olla mahdollista. Meidän pitää kuitenkin ymmärtää, että olemme pyytäneet suhteellisen pienen määrän määrärahoja. Kyse on suurin piirtein 153 miljoonasta eurosta vuodessa seitsemän vuoden ajalle. Tämä on aika pieni määrä rahaa, kun tarkastellaan sitä, että kyse on koko maapallosta. Meillä täytyy olla yleisiä suuntaviivoja siksi tämän vastauksena myöskin kysymyksiä, joka liittyi ajatukseen, että rahalle täytyy saada että Käytämme tätä rahaa vipuvarren tavoin. Ei me tarvitse niinkään suurta määrää rahaa, vaan pienen määrän rahoja voidaan käyttää joustavasti yhdessä, aina kun on mahdollista, niin kuin keskuspankin kollega totesi, muiden rahoituslähteiden kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että siis anteeksi korjaan kysely investointipankista sanoo puhuja, näin saamme paljon enemmän vaikutusta rahalle. Mikäli tarkastellaan sitä, mitä ICI-väline, ICI plus-väline teki, ne kat- Tämä, nämä välineet kattavat muutaman maan. Nyt suuntana on koko maapallo. Haluamme varmistaa, että tämä raha toimii täydentävänä muiden rahoituslähteiden määrärahojen kanssa, kun on kyse esimerkiksi ydinalasta tai muista välineistä, ICIstä ja muista. Kyse on täydentävyydestä. Kenties kollegani Matthew Ellis voi vielä vastata muihin kysymyksiin, jotka parlamentin jäsenet esittävät. Matthews. Olkaa hyvä. Um, thank you for giving me the floor again. I think the... Kiitoksia, että saan tässä puheenvuoron. Tässä tuli esiin yksi asia, jota emme ole kattaneet eh, täydentävästi. Tässä oli artiklan 5 mukainen joustavuus, siis kysymyksessä, ehdotuksessamme. Haluaisin sanoa seuraavaa me voimme tietenkin keskustella näistä kynnyksistä sille, mikä ei ole mittava muutos, mutta tässä ajatuksena ei ole se, että otetaan uusia prioriteetteja mukaan ilman, että niistä olisi aikaisemmin sovittu. Ajatuksena on se, että monivuotuisen joka, ohjelman puitteissa, joka saattaa olla kolmen tai neljän vuoden pituinen ohjelma, meidän olisi mahdollista siirtää varoja ohjelman sisällä prioriteetissa toiseen. Tämä tehtäisiin vuotuisella sopeuttamisella vuotuisissa ohjelmissa. Tässä on siis se, mikä meillä suunnitelmana on, että voisimme siirtää rahoja prioriteetissa toiseen. Tämä tapahtuu jo aivan normaalimenettelyn mukaisesti. Tietyt projektit eivät toimi ja niiltä siirretään varoja. Eli tämä on aivan erillinen kysymys kuin sitten kysymys varauksista. Prego, la presidente. Ah, monsieur Guede, prego. Onko hyvä? Uh, yes, uh, thank you, uh, Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Pari lisäystä vielä siihen, mitä Rova Munis sanoi aiemmin strategisista kumppaneista, BRICS-maista ja niin poispäin. Tietystikin tiedämme, niin kuin kollegakin totesi, että ohjelma kattaa koko maapallon. Kun tarkastelemme määrärahoja, alkuvaiheessa. Meidän on pakko asettaa tiettyjä painopistealueita. Parlamentin ja neuvoston asettamien tavoitteiden pohjalta maapalloinen, maapallonlaajuinen kattavuus ei koske, tarkoita sitä, että rahetemme pelkästään jotakin tiettyjä hankkeita, vaan kyse myöskin eri hankkeiden ja ohjelmien täyteen täydentävyydestä, kun on DCI hankkeista, jotka ovat kahdenvälisiä, joiden kattavuus on kahdenvälistä luonteeltaan, niin alueellisten ja temaattisten ohjelmien kohdalla on tiettyvää joustavuutta uuden DCI-asetuksen pohjalta. Tällä voidaan nyt rahoittaa esimerkiksi alueellista yhteistyötä Latinalaisessa Amerikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kumppanuusvälineillä tulee olemaan – erilainen rahoituspohja ja sen kautta voidaan antaa rahaa näille maille noilla alueilla sellaisella tavalla, että voidaan samalla edesauttaa unionin omia instrumentteja, kun on kyse esimerkiksi ydinturvallisuudesta. Sama pätee myöskin tähän. Tuon välineen tarkoitusperät ovat aivan spesifiset, sellaiset, on mainittu Euroopan sopimuksessa. Se on erilaiset tarkoitusperät kuin kumppanuusvälineillä. Tätä rahaa tarvitaan, koska sen kautta pystymme auttamaan kyseessä olevia maita parantamaan ydinvoimaloidensa tai laitostensa turvallisuutta, kun on kyse energiantuotannosta. Tämä on meidän etujemme mukaista, sillä mikäli Japanissa tapahtuu ydinturma, sillä on vaikutusta myös meidän toimiimme. Muistaakseni herra Tanaka viittasi Afrikan sarveen ja siellä käytävän kamppailuun. Me olemme mukana jo tuossakin toiminnassa ja se on katettuna ohjelmassamme. Komissio on tehnyt ehdotuksensa budjettiviranomaisille myöskin tässä suhteessa. On täysin selvää, että kyse ei ole minkään tyyppisestä päällekkäisyydestä, vaan pikemminkin eri toimien täydentävyydestä. Kumppanuusväline voi tässä suhteessa tarjota, tässä on hyvinkin paljon tarjottavaa maapallon laajuisen kattavuutensa kautta. Kyse myöskin poliittisesta välineestä, mutta ei poliittisesta välineestä kehitysyhteistyön valossa, vaan pikemminkin tarkoituksena on myötävaikuttaa uuden tyyppiseen politiikkaan ja EU-strategian toteutumiseen, niin kuin esittelijäkin mainitsi. EU 2020-strategiaa voidaan edesauttaa tämäkin kautta. Thank you. Kiitos. Dr. Carano della BEI. Kiitoksia sitten Karan. Äh, uh, äh, final considerations. Kiitoksia aivan viimeisiä huomioita vielä. Meidän näkökulmassamme on tärkeää luoda vipuvoimaa näiden välineiden kautta myöskin kaikkiin muihin välineisiin, joita meillä on, mukaan lukien investointipankki. On mahdollisuus saada suurempaa taloudellista poliittista vipuvoimaa, jos me yhdistämme nämä melko rajalliset summat, sillä vaikka näitä on nostettu, kyseessä on vielä hyvin rajallinen summa eh, seitsemän vuoden ohjelma-ajalla kaikkiin kolmansiin maihin. Eli jos me voisimme luoda suurempaa vipuvoimaa, kehittää ohjelmia tietyllä tavalla ja liittää näihin tukiin lainoja, mutta todennäköisesti ei vain kyseeseen tulisi Euroopan unionissa tulevia lainoja. Me voisimme kumppanuuksien kautta näissä maissa myöskin ottaa mukaan heidän omia varojaan. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi tulevaisuudessa tarkastella enemmän. Kuten tiedätte, me emme käytä lainaamiseen veronmaksajien rahaa, vaan markkinoilta rahaa. Ja 76 miljardia viime vuonna ja lähes puolet tästä viime vuonna tuli ei-eurooppalaisilta investoijilta. Ja 90 prosenttia meidän toimintamme lainoista menee Euroopan unionin jäsenmaille. Ja meidän tulee ehkäpä nostaa tätä tasoa vielä nyt kriisin aikaan. Eli on hyvin tärkeää ottaa kumppanit tässä strategisissa toimissa mukaan, sillä he myöskin ovat mukana rahoittamassa meidän omaa toimintamme. Kiitoksia. Presidentti. Sitten puheenjohtajamaan Tanskan edustaja. Kiitoksia. Sallin, että, että esitän vain muutaman kommentin. Kun kuuntelin eri puheenvuoroja, mistä vaikuttaa siltä, että teillä on ne samat huolet, joita mekin olemme esittäneet neuvoston työryhmässä puhuessamme tästä aiheesta. Joten hyvin paljon yhteisiä näkemyksiä meillä on asioista. Kolmikantakeskusteluissa meillä on vielä tilaisuus käydä lävitse näitä yhteisiä nimittäjiä, yhteisiä näkemyksiä, joita meillä on. Kenties on poimia ensin yhden seikan, joka liittyy tähän kumppanussopimukseen, josta pitkään tältä keskusteltiin. Tarkoituksena varmistaa se, että ei synny päällekkäisyyttä Tietystikin, koska välineitä on niin monia, joskus kuusi tai seitsemänkin yhtä aikaa käytössä, on tärkeää varmistaa, että raha ei mene hukkaan ja että samaa asiaa ei tehdä kolmen, neljän välineen kautta. Tämä on ollut erittäin tärkeänä tavoitteena. Täydentävyys on haluttu varmistaa kumppanuusvälineiden ja muiden välineiden välillä – jotka ovat käytössä. Tämä kommentti vain näin ohiminen sanoen. Tämä on herättänyt hyvinkin paljon keskustelua myöskin neuvoston puolella ja työryhmässä. Tietystikin odotan ilolla yhteistä prosessia, joka täällä etenee. Jäämme odottelemaan teidän tarkistus, tarkistukseen ja sitten neuvosto tekee työnsä loppuun ja siirrytään seuraavaan aiheeseen. Kiitos. Thank you very much. President Brock is there. I need to thank Kiitos puheenjohtaja Brock on paikalla. Haluaisin kiittää herra Brockia siitä, että sain tämän hienon kokemuksen ja sain olla puheenjohtajana kokonaisen tunnin ajan. Seuraava asia on Algeria. Hoidamme tämän kysymyksen suljetun ovin. Nyt toivon, että diplomaattikunnan edustajat ja muu yleisö poistuu paikalta.